Uh, Lämpimästi tervetuloa, hyvät kollegat, hyvät kansallisten parlamenttien edustajat, arvoisa komission edustaja, arvoisa herra äh, Zatanov, Zetanov ja Sahin, Fatma Sahin, Felipe González Morales, erityisraportoija ja myös ministeri Berner ja Bulgarian puheenjohtajakaudeltaan tietysti täältä myös edustus. Toivotan hyvin lämpimästi tervetulleeksi kaikki arvostetut vieras puhujat tai puhujat tänä aamuna. Olette erittäin tervetulleita Euroopan parlamenttiin ja tänne valiokuntaamme. Me täällä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käsittelemme hyvin arkaluontoisia ja ajankohtaisia asioita ja parlamentaarinen valiokunta kun nyt kokoontuu, niin meillä onkin hyvin ajankohtainen aihe, Euroopan muuttoliikeagenda, lailliset väylät ja kotouttaminen. Kiitos siitä, että olette tulleet paikalle. On todella hienoa, että meillä on tänä päivänä koolla 39 jäsentä kansallisista parlamenteista, 16 jäsenmaasta, yksi etämaan edustaja myös. Ja tämä osoittaa, kuinka suurta kiinnostusta tämän päivän aihe herättää. Meillä on myös Gambiasta ja Turkista vieraat paikalla. On hienoa, että voidaan käydä tällaista näkemysten vaihtoa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, mitä tulee laillisiin väyliin ja kotouttamiseen aiheisiin, jotka ovat aivan ylhäällä myös Euroopan muuttoliikeagendalla, on hyvin oleellinen asia. Ja ensiksi on selvää, että näistä asioista käydään jatkuvaa poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua jäsenvaltioissa. Me Euroopan parlamentissa käymme toki myös jatkuvasti tätä keskustelua, mutta sillä ei ole merkitystä, ellemme vaihda näkemyksiämme jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Tämän päivän kokouksemme todellakin antaa meille erityisen mahdollisuuden tässä parlamentin välisessä valiokuntakokouksessa antaa mahdollisuuden tutustua siihen, mitä mieltä kaikki parlamentit, eh, kansainväliset järjestöt ja muut alueelliset järjestöt ja think tankit ovat mieltä tästä asiasta. Ja t- tässähän muistatte, että vuonna 2015 Euroopan komissio hyväksyi eurooppalaisen muuttoliikeagendan. Sille pohjalle keskustelumme perustuu ja on hienoa, että vastaava komission edustaja on tässä myös läsnä. Ja eh, Yhteinen muuttoliikeagendahan perustuu neljään pilariin, jonka tavoitteena on hallinnoida maahanmuuttoa paremmin ja ennen kaikkea komissio tähtäsi laittoman maahanmuuton vastustamiseen, yhteisen ulkorajavalvonnan vahvistamiseen ja sitten myös laillisten maahanmuuttoväylien avaamiseen ja tietysti asianosaisten henkilöiden suojelun, mikäli tarve, tarpeellista. Nämä ovat hyvin laajapohjaisia asioita ja Euroopan parlamentti ja myös me täällä Libe-valiokunnassa olemme ottaneet kantaa tähän äh, olemme huhtikuussa antaneet oman päätös, huhtikuussa 2016 antaneet oman päätöslauselmamme siitä, miten EUn pitäisi toimia Välimerellä ja miten asiaan pitäisi reagoida. EUn pitää pitää mielessä myös pitkän tähtäimen näkökohdat, erityisesti se, että maanosamme myös tarvitsee maahanmuuttoa. Väestörakenne muuttuu ja myös taloudellinen toimeliaisuus muuttuu ja hätä toimenpiteet ovat toki tarpeellisia, mutta siitä huolimatta meidän täytyy pystyä luomaan myös laillisia maahanmuuton väyliä, jotka perustuvat esimerkiksi työvoimaperusteiseen maahanmuuttoon ja varmistavat sen, että maahanmuuttajat todella integroituvat yhteiskuntiimme ja tällä tavoin voimme hallinnoida inhimillistä liikkuvuutta kestävällä tavalla. Ja tämä toki vaatii uudistusta myös yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään ja erityisesti tähän sininen korttijärjestelmään. Ja tämähän on asia, jota parlamentti kovasti tukee ja sitä tuetaan toki myös komissiossa. Ja tämä sininen korttijärjestelmä on myös asia, jossa meillä on haasteita jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämä osoittaa selvästi sen, kuinka monilla aloilla on vaikea saavuttaa edistystä Euroopan laajuisesti laillisten maahantulon väylien kohdalla. Joten kysymys kuuluu, että miten muuttoliikeagenda on toiminut, kun ajatellaan laillisen maahantulon väyliä ja integraatiota? Onko se hyödyttänyt sekä maahanmuuttajia että isäntävaltioita? Ja mitä laillisten maahantulon väylien kohdalla on tapahtunut viime vuosien aikana? Miten uusi politiikka on muotoutunut? Tukeeko EU nyt paremmin kuin ennen integraatiotoimenpiteitä jäsenvaltiossa? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin tänään etsimme vastauksia. Ja minun ähm, tehtäväni on nyt, mieluisa tehtäväni on nyt avata tämä kokous. Äh, Bulgarian parlamentin sisäasiain ja yleisen järjestyksen valiokunnan puheenjohtaja Tsvetan Tsvetanov on täällä paikalla. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi ja annan hänelle tilaisuuden esittää avauspuheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Äh, hyvä komission jäsen, herra Moraes, puheenjohtaja, arvostettu kansalaisvapauksien valiokunta ja hyvät paneelin sanottajat Haluaisin kiittää teitä kaikkia toimistanne. Palata on tilanne normaaliin maahanmuuton alueella. Muistatte, mitä Euroopalle tapahtui 2011 tapahtuman jälkeen, arabikevään jälkeen, Syyrian sodan jälkeen. Te muistatte vuoden 2015 ja maahanmuuttovirrat, joita näimme vuoden 2015 jälkeen. Haluaisin sanoa, kuinka tärkeintä on, jos ajatellaan vuonna 2015 hyväksyttyä maahanmuuttoasiakirjaa, kuinka tärkeää on että me nyt keskustelemme Euroopan laajuisista toimenpiteistä, joilla puuttua maahanmuuttoon, tarttua sen ongelmiin. Muistutan, mitä herra Morage sanoi, tärkeintä on löytää keinoja lailliselle maahanmuutolle. Täytyy löytää välttämättömät ratkaisut ongelmiimme Tämän lisäksi meidän täytyy rajoittaa laitonta maahanmuuttoa. että mitä tapahtuu rajamaille, eturintamamaille, Kreikalle, Bulgarialle ja monille muille jäsenvaltioille. Monet joutuvat kantamaan raskaan taakan. Kertoisin, mitä olemme tehneet viimeisen muutaman vuoden aikana, jotta loisimme toimivaan vuoropuhelun Turkin kanssa. Tiedätte, että Turkki antaa panoksensa laittomien maahanmuuttovirtojen rajoittamiseksi. Bulgaria ja Kreikka omasta puolestaan tekevät kaikkensa turvatakseen EUn ulkorajat. Odotamme, että työnteko jatkuisi muuten lainsäädäntöä tehtävien parissa esimerkiksi, tämä koskee esimerkiksi ehdotusluonnosta laillisten väylien luomiseksi EU-hun. Muistutan, mitä herra Moraes sanoi sinisestä kortista. Tämä asiakokonaisuus muiden kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden haukotella osaavia työntekijöitä Euroopan ihmisiin, jotka antavat lisäarvoa EUlle – Tämä auttaa meitä vastustamaan populismia, jota me nyt kohtaamme. Populismi menestyy laittomien maahanmuuttovirtojen vuoksi. Haluaisin kiittää herra Avrama Pulsia panoksestaan kaikilla maahanmuuttopolitiikan alueilla. Hänen tehtävänsä on erittäin tärkeä meidän kansalliset parlamenttimme jo tietävät, että herra Avarma Paulos on valmis ja halukas saapumaan keskustelemaan kansallisten parlamenttien kanssa sellaisista politikoista, jotka luovat laillisia väyliä, väyliä, jotka lisäävät Euroopassa rauhaa ja vaurautta. On erittäin tärkeää keskittyä myös takaisinottosopimuksiin. Tämä vahvistaa estotoimia ja rajoittaa ei-toivottuja maahanmuuttovirtoja. Puhun sellaisista virroista, joita helpottavat ihmiskaupan harjoittajat. Ihmiset, jotka ansaitsevat paljon rahaa mitä lisäisin tähän? Jotain ehkä tästä parlamentaarista ulottuvuudesta. Toivottavasti kykenemme herra Maareshan ja kaikkien, kaikkien kanssa keskustelemaan kaikista maahanmuuton ulottuvuuksista Safiassa kuukauden kuluttua. Olen vakuuttunut, että yhdessä me kykenemme toimimaan paljon voimakkaammin. Haluan kiittää herra Morasia siitä, että hän on luonut hyvän ilmapiirin, välttämättä olot ja hänen ponnistelunsa aina auttavat yhdistämään meitä. Te tiedätte, että maahanmuutot ja toimenpiteet jolla puututaan laittamaan maahanmuuttoon, tulevat olemaan yksi tärkeimmistä aiheista seuraavien parlamenttivaalien alla 2019. Tässäpä tämä. Toivottavasti kaikki parlamentit ottavat kaikkiin tuleviin maahanmuuttotapahtumiin aktiivisesti ja toivottavasti ne ottavat osa kaikkien kokonaisuuksien käsittelyyn, kuten sininen kortti aloitteeseen. Meidän täytyy integroida kaikki ulkomaalaiset, jotka ovat jo Euroopassa. Kiitos. Kiitos herra Zetanov ja todellakin keskustelua käydään ennen äh, Bulgariassa järjestettävää oikeus- ja sisäasioiden ministerien kokousta. Ja todellakin aloitamme keskustelut näistä aiheista heti Bulgarian puheenjohtajakauden alussa. Joten aloitetaan nyt tämä ensimmäinen osio otsikoituna lailliset väylät ja kotouttaminen kahden vuoden aikana. Ja olen erittäin iloinen voidessani, toivo, voidessani toivottaa tervetulleeksi puhuja vieraa tähän ensimmäiseen osioon. Ensiksi komission edustaja Avramopoulos ja minun täytyy lähteä 9, hänen täytyy lähteä 9.45 komission kollegion ö, ähm, kokoukseen. Sitten myös ministeri Bernies, joka on, on sitten Bulgarian edustaja, sitten Felipe González Morales, joka on YK on erityisraportoija maahanmuuttajien ihmisoikeuksista, ja sitten Fatma Zahin, joka kertoo meille pakolaisten integraation mahdollisuuksista ja haasteista. Ennen kuin annan puhujavieraillemme puheenvuoron, sanoisin pari sata, sanaa siitä, miten tämän päivän keskustelu järjestetään ja miten te saatte puheenvuoron tämän päivän keskustelussa. Me annamme puheenvuoron aina kahdelle Euroopan anteeksi, kansallisen parlamentin jäsenelle ja sen jälkeen yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle, eli kaksi plus yksi järjestelmällä mennään eteenpäin ja tällä tavoin täytetään puhujalista. Tämä menee ihan hyvin. Ja kansallisten parlamenttien edustajia pyydetään nyt ystävällisesti äh, täyttämään puheenvuoropyyntölomake ja antamaan sen vahtimestareille. Ellette ole jo tehneet tätä, niin olkaa hyvä ja täyttäkää puheenvuoron ja antakaa se vahtimestareille, niin saatte puheenvuoron pyyntönne läpi. Ja keskustelua käydään siis tältä pohjalta ja toivon, että kaikki, jotka haluavat puheenvuoron käyttää, siinä myös onnistuvat. Ja näillä sanoilla voimme siirtyä itse keskusteluun. Annan puheenvuoron komissaari Avramopulokselle ja hän voi aloittaa tämän keskustelun. Good morning everybody. Kiitos Claude. Hyvää huomenta teille kaikille arvoisat kollegat, hyvät ministerit. Olen hyvin iloinen voidessani jakaa ajatuksiani teidän kanssanne tässä hyvin tärkeässä tilaisuudessa, joka täällä Euroopan parlamentissa järjestetään. Kiitos Claude siitä, että kutsuit minut paikalle tänne parlamentin välisen kokoukseen keskustelemaan Euroopan muuttoliikeagendasta ja laillisista väylistä ja kotouttamisesta. On puhuttu paljon maahanmuuttokriisistä ja voitte kuvitella, että tätä taustaa vasten on aika vaikeaa ollut puhua laillisista väylistä ja kotouttamisesta. Samaan aikaan täytyy muistaa, että emme voi aliarvioida näiden asioiden merkitystä lailliset väylät ja kotouttaminen eivät välttämättä näytä kaikista kiireellisimmiltä asioilta tällaisen välittömän maahanmuuttokriisin ollessa päällä, mutta ne eskaloituvat tulevaisuudessa, jos emme ryhdy välittömiin toimenpiteisiin. Tästä syystä tämä tilaisuus ja se, että te olette täällä tänään paikalla kaikkialta Euroopan unionin maista on hyvin ajankohtaista ja se myös osoittaa, että meillä on nyt ratkaisun hetket käsillä. Me tarvitsemme poliittista tukea ja vastuullista toimintaa. Sitä tarvitaan, kun keskustellaan laillisista väylistä ja kotouttamisesta. Kun investoidaan laillisiin maahanmuuttoväyliin ja kotouttamiseen, niin se ei ole mitään hyvän tekeväisyystyötä. Kyse on sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, yhteiskuntien vakaudesta ja taloudesta. Meidän täytyy olla fiksumpia ja tarttua toimiin. Meidän täytyy ratkaista edessämme olevat lailliset haasteet ja edistää laillista maahanmuuttoa Euroopassa. Nyt on aika siirtyä kriisin hallinnasta pitkäjänteiseen rakenteelliseen lähestymistapaan, jolla voidaan parhaiten kehittää laillista maahanmuuttoa. Se, että avataan laillisia väyliä maahanmuuttajille tulla yhteiskuntiimme, on ihan kulmakivi tällaisen pitkäjänteisen ja rakenteellisen lähestymistavan kehittämisessä. On toki tärkeää tehdä ero erilaisten laillisten maahanmuuttoväylien välillä. Tästähän tänään juuri keskustellaan, koska ihmiset voivat tulla laillisesti useastakin syystä. Kysymys kuuluukin, miten me voimme parhaiden hallinnoida ja säännellä tätä monimuotoista oikeudellisten haasteisten kokonaisuutta. Tämänhetkinen tilanne on osoittanut sen, että me emme voi jatkaa entiseen malliin. Emme voi antaa ihmisten pyrkiä Eurooppaan vaarallisia reittejä pitkin meriteitse tai maateitse, koska nämä ihmiset tarvitsevat suojelua. Uudelleen sijoittamisen pitää olla ensisijainen väylä, jonka avulla voidaan tarjota maahanmuuttajille laillisen maahantulon mahdollisuutta. Vuodesta 2015 alkaen, kaikkihan muistavat mitä tuolloin tapahtui, tuolloinhan Eurooppa yllättyi täysin valtavista maahanmuuttopaineista ja virroista ja kukaan ei oikein tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä. Vuodesta 2015 tilanne on kuitenkin muuttunut. Meillä on ollut kaksi toimivaa uudelleen sijoittamisen aaltoa, joka on mahdollistanut sen, että noin 26 000 pakolaista on päässyt uuden elämän alkuun eri EU-maissa. Kun tämä järjestelmä päättyi, niin komissio käynnisti uuden uudelleen sijoittamisohjelman syyskuussa 2017, jonka tavoitteena oli sijoittaa uudelleen 15 000 välitöntä suojaa tarvitsevaa ihmistä ja että jäsenvaltiot ottaisivat ottaisivat nämä ihmiset vastaan 2019 syksyyn mennessä. Ja nyt olemme saaneet noin 40 000 pyyntöä 19 jäsenvaltiosta, ja komissio antaa 500 miljoonaa euroa jäsenmaille uudelleen sijoittamiseen seuraavaan kahden vuoden aikana, ja 10 000 euroa jokaista uudelleen sijoitettavaa henkilöä kohti yhteisön talousarviosta. Ja tällä tavoin pystymme luomaan pysyvän uudelleen sijoittamisjärjestelmän, tai se perustettiin jo kesällä 2016, ja tämän avulla voidaan luoda yhtenäiset menettelyt ja yhteiset kriteerit sille, miten pakolaisia uudelleen sijoitetaan Eurooppaan. Tämä on yhteisen turvapaikkajärjestelmän kulmakivi. Tämä uudistus luo myös yhtenäisiä sääntöjä, joiden avulla voidaan helpottaa pakolaisten taloudellis-yhteiskunnallista integraatiota ja kotoutumista. Ja on selvää, että me tarvitsemme solidaarista ja pitkäjänteistä lähestymistapaa, jotta saamme aikaiseksi toimivan järjestelmän. Minä lupaan tehdä kovasti töitä Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa ja kaikkien muiden asianosaisten kanssa, jotta tämä päätös saataisiin aikaan kesäkuuhun mennessä. Ja haluaisin onnitella Bulgarian hallitusta siitä, että se on todellakin tuonut tämän asiakokonaisuuden oman puheenjohtajakautensa toiminnan keskiöön. Samaan aikaan, kun tiedämme, että yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotisijoiltaan ympäri maailmaa, niin yli kaksi 150 miljoonaa ihmistä on liikekannalla muista syistä – ja ihmisethän ovat aina lähteneet liikkeelle olosuhteiden niin vaatiessa. Ja liikkuvuus on inhimillinen ominaisuus. Meidän täytyy pystyä hallinnoimaan liikkuvuutta. Tiedätte, että Eurooppa tarvitsee tulevaisuudessa maahanmuuttajia. Väestö ikääntyy. Ja samaan aikaan, kun investoimme nykyiseen työvoimaamme, niin meidän täytyy tunnustaa tosiasiat. Euroopan täytyy pystyä houkuttelemaan osaajia ulkomailta, jotta kestävä ja jatkuva talouskasvu voidaan varmistaa ja Euroopan kilpailukyky pysyy yllä. Tätä taustaa vasten komissio ehdotti vuonna 2016, että vahvistaisimme eurooppalaista sinistä korttia koskevaa järjestelmää. Se, että Euroopan unioniin saadaan työvoimaa ja osaajia äh, ja että tätä halutaan edistää, niin tämä osoittaa, että nyt on aika äh, lisätä EU-maiden houkuttelevuutta, jotta voimme houkutella osaavaa työvoimaa ulkomailta. Meillä on rinnakkainen järjestelmä, tämä sininen korttijärjestelmä, sitten kansalliset järjestelmät, joilla pyritään houkuttelemaan osaajia ulkomailta, mutta käyttäjiä on ollut vähemmän kuin esimerkiksi USAssa, Kanadassa ja Australiassa. Direktiivin uudistaminen pyrkii pureutumaan puutteisiin, jotta sininen korttijärjestelmä olisi entistä houkuttelevampi ja samaan aikaan pyrimme lisäämään siniseen korttiin liittyviä oikeuksia. Emme halua sanella jäsenvaltioille, kuinka monta ammattitaitoista maahanmuuttajaa heidän pitäisi ottaa. Emmehän edes voi tehdä näin. Emme myöskään halua sanella työnantajille tai työmarkkinoille, että kuinka monta ulkomaista työntekijää mihinkin tarvitaan. Tällaista sanelua emme harrasta, mutta aiomme tehdä kaikkemme, jotta järjestelmästä tulee houkuttelevampi, liikkuvampi ja joustavampi. Minä arvostan kovasti sitä, että Euroopan parlamentti tukee meitä tässä työssämme. Ja erityisesti hyvä ystäväni Claude ansaitsee tässä erityiskiitokset. Toivon todella, että saamme aikaiseksi kunnianhimoisen kompromissin ennen kesäkuun aikarajaa ja luotan siihen, että Bulgarian puheenjohtajavaltio antaa meille tässä tukea. Laillinen maahanmuutto ei tarkoita ainoastaan sitä, että ammattitaitoista työvoimaa houkutellaan ulkomailta. Tämän takia olemme, olemme tarkistamassa Euroopan unionin laillisen maahanmuuton väyliä ja mahdollisuuksia, ja tämä tarkastelu päättyy tämän vuoden lopussa. Olen ollut iloinen siitä, että eri sidosryhmät ovat osoittaneet tätä kohtaan suurta kiinnostusta. Tällä hetkellä arvioimme saamaamme palautetta. Laillinen maahanmuutto on myös tärkeä osa ulkosuhteitamme kun keskustelemme yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa näistä maahanmuuttovirroista. Ja tällä tavoin voisimme kehittää toimivia pilottiprojekteja työvoimaperusteisen maahanmuuton edistämiseksi tiettyjen EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Ja lopuksi toteaisin vielä, että usein me aliarvioimme kotouttamista. Tämän haluaisin tässä lopuksi vielä tuoda esille. Nimittäin yhteiskunnallinen ja taloudellinen kotouttaminen niiden henkilöiden kohdalla, joilla on oikeus ja halu pysyä Euroopassa, on aivan keskeinen edellytys, jotta yhteiskuntamme hyötyvät. Meidän turvapaikkapolitiikkamme ja muuttoliikepolitiikkamme onnistuvat vain ja ainoastaan, mikäli kotouttaminen onnistuu. Tähän tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Tästä syystä olemme ottaneet yksityisen sektorin tähän mukaan ja myös muut yhteiskunnan toimijat, työmarkkinaosapuolet ja niin edelleen. Ja olemme myös herättäneet tällaisia kumppanuussuhteita ja yhteistyökuvioita, jotta kotouttaminen onnistuisi paremmin. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt meillä on ratkaisun hetket käsillä. Kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Me emme ole enää sellaisessa kriisitilanteessa, jossa olimme kaksi vuotta sitten. Tilanne on vakiintunut, se on hyvässä hallinnassa ja nyt täytyy tarttua toimeen. Toki meidän täytyy pitää silmämme avoinna ja nyt meidän täytyy kääntää katse tulevaisuuteen, olla fiksuja ja kunnianhimoisia, jotta saamme aikaiseksi sellaisen maahanmuuttopolitiikan, joka toimii myös tulevaisuudessa. Vahva Maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen ja laillisten maahanmuuttoväylien kehittäminen ovat tämän uuden lähestymistavan kulmakiviä. Kiitän teitä mahdollisuudesta keskustella tästä asiasta tänään kanssanne ja toivon, että tämän päivän keskusteluista tulee kiinnostavia ja hyödyllisiä ja luotan myös teidän tukeenne tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos komissaari Avramopoulos ja ymmärsin, että teidän täytyy nyt lähteä komission kollegion kokoukseen. Olkaa hyvä vain, mutta on hyvä, että ehditte puhua näistä tärkeistä asioista ja tuoda pääviestinne esille tänä aamuna. Hyvät kollegat, seuraavaksi kuulemme herra Berneria. Hän edustaa Bulgarian puheenjohtaja valtiota. Hän on oikeus- ja sisäasioista vastuussa ja todellakin äh, Bulgarian puheenjohtajakauden alkuosa varsinkin, tai nyt tämä ensimmäinen puolivuotiskausi todellakin on aivan ajankohtainen, koska niin paljon näitä asioita on, on, on tässä esillä maahanmuuttopolitiikan suhteen. Bulgariahan on myös maantieteellisesti aivan keskeinen maa maahanmuuttopolitiikan suhteen. Ja kiitos, että tulitte tänään paikalle myös herra Svetanov, joten annan teille nyt tässä saman tien puheenvuoron. Уважаеми господин Муареш, уважаеми господин Цветанов. Kiitoksia puheenjohtaja Цветанов, arvoisa komission jäsen Avramopoulos, parlamentin jäsenet. Kiitokset tästä kutsusta tulla mukaan tähän parlamenttien väliseen kokoukseen, kansalaisvapauksien valiokuntaan, Euroopan parlamenttiin. Minulle on kunnia ja ilo edustaa puheenjohtajavaltiota Bulgariaa. Viime vuosina maahanmuuttokysymykset ja maahanmuuton tehokas hallinnointi yleisesti on ollut keskeisellä sijalla Eurooppa-agendalla. Viime vuosien tilanne on osoittanut, että maahanmuuton hallinnassa tarvitaan päättäväistä toimintaa EUn tasolla, kun ajatellaan laillista maahanmuuttoa, laitonta maahanmuuttoa, turvapaikkakysymyksiä, palautuskysymyksiä, yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Puheenjohtajavaltio Bulgaria haluaa jatkaa näitä ponnisteluita kaikilla näillä aloilla. Me olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuton hallinnointiin, jossa otetaan huomioon ulkoiset ja sisäiset ulottuvuudet, jotka liittyvät kattavaan ja tasapainoiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Me jatkamme tätä työtä ja pikkuhiljaa alamme keskittyä tarpeeseen hallinnoida maahanmuuttokriisiä ja siitä kehitämme sitten pitkän aikavälin lähestymistavan. Meidän pitää tehdä näistä ennalta arvaamattomista laittomista maahanmuuttovirroista hallittuja ja laillisia maahanmuuttoväyliä. EU pitää lähettää selkeä viesti ulkomaailmaan ja meidän ei pidä sallia sitä, että kolmansien maiden kansalaiset asuvat laittomasti EU:ssa ja samaan aikaan meidän pitää kehittää laillisia väyliä, niin kuin on todettu EUn maahanmuuttopolitiikassa. Bulgarian puheenjohtajakaudella me jatkamme yhteisiä ponnisteluita, jotta löytäisimme kestäviä ja kattavia ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät. Meidän pitää yhdessä vastata haasteisiin, joita EUn jäsenvaltioilla on. Esimerkiksi ikääntyvä väestö, työvoimapula. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos meillä on hyvin hallinnoitua maahanmuuttoa. Ja tähän pitää vielä liittää kansallisia toimia, joilla parannetaan taitoja ja puututaan rakennekysymyksiin jäsenvaltioiden työmarkkinoilla. Tässä yhteydessä meidän pitää saada aikaan sopu lainsäätäjien välille kiistanalaisista kysymyksistä, esimerkiksi sinisen kortin direktiivi, ja teemme parhaamme, jotta löytäisimme yhteisen näkemyksen siitä, miten EUsta tehdään houkuttelevampi korkeasti koulutetuille kolmansien maiden kansalaisille – miten voidaan parantaa EUn kilpailukykyä maailman työmarkkinoilla ja millä tavalla voimme tarjota sellaiset olosuhteet kolmansien maiden kansalaisille, että heidän liikkuvuutensa helpottuu ja että he haluavat jäädä EUn alueelle. Tämänhetkisten välineiden käyttö, esimerkiksi niitä, joita sovelletaan tutkijoihin, kausityöntekijöihin ja opiskelijoisiin – tai yritysten sisäisiin siirtoihin, niin tällä tavalla meidän pitäisi houkutella pätevää väkeä tänne liittyen tai riippuen siitä, millaisia tarpeita on jäsenvaltioissa. Ja meidän pitää edelleen uudistaa yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Ja meidän pitää myöskin työstää asetusta, joka liittyy uudelleen sijoittamistoimiin. Me katsomme, että Euroopan unioni pitäisi pysyä avoimena niille, jotka tarvitsevat suojelua, ja meidän pitää myöskin kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon. Näiden oikeudellisten puitteiden lisäksi meidän täytyy toteuttaa humanitaarisia ohjelmia, jotta voimme ottaa vastaan ihmisiä, jotka tarvitsevat suojelua. Sen pitäisi olla vapaaehtoista jäsenvaltioissa ja kansallisten uudelleensijoittamisohjelmien mukaisia. Meidän täytyy taata myöskin EUn turvallisuus ja kaikkiin ryhmiin pitää ryhtyä, jotta voidaan torjua oikeuksien väärinkäyttöä. Meidän täytyy myöskin katsoa, kuinka pitkälti vuonna 2007 hyväksytyt mekanismit, jotka liittyivät maahanmuuttohaasteisiin, niin kuinka hyvin näistä välineistä saadaan tuloksia. Meillä on viisumimekanismi ja erityismekanismi, jonka kautta EU voi väliaikaisesti poistaa viisumivapaan matkailun niiden maiden osalta, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusuhkia. Ja myöskin pitää sitten muistaa, millaista edistystä on saatu näissä asioissa. Eli meidän täytyy jatkaa näitä ponnisteluita, jotta löydämme oikean tasapainon, kun ajatellaan viisumivapaata matkustelua ja viisumihelpotusohjelmia. Meidän pitää myöskin mukauttaa viisumipolitiikkaa nykyään haasteisiin. Ja nyt sitten odottelemme komissiolta ehdotuksia, jotka liittyvät viisumipolitiikan harmonisointiin. Ja olemme valmiita käynnistämään työn viisumisäännöstön muuttamisen osalta ja viisumitietojärjestelmä asetuksen osalta. Näissä asioissa pyrimme parantamaan maahanmuuton hallinnointia, vahvistamaan turvallisuutta ja lujittamaan ulkorajatarkastuksia. Puheenjohtaja kaudellamme me työstämme kansainvälisiä sopimuksia, jotka liittyvät maahanmuuttajiin ja pakolaisiin – me tiedämme, kuinka tärkeä rooli meillä on, kun ajattelemme maahanmuuttoasioita. Meidän pitää kannustaa kiertomaahanmuuttajuuteen, jonka kautta voidaan kehittää taitoja lähtömaassa ja sitten kotoutua uudelleen oman kotimaan työmarkkinoille meidän pitää investoida enemmän lähtömaihin ja läpikulkumaihin. Myöskin pitää kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat maahanmuuton perimmäiset syyt. Ja tämä pitäisi toteuttaa kestävän kehityksen agendan 2030 puitteissa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja puheenjohtajavaltiona haluamme tiivistää yhteistyötä ja käydä avointa vuoropuhelua tärkeimpien kolmansien maiden kanssa. Me edistämme tämänhetkisten välineiden käyttöä ja valletaan toimintasuunnitelmaa ja EUn kumppanuuspuitteita ja meillä on erityisiä kumppanuuksia yksittäisten kolmansien maiden kanssa. Tällä tavalla niitä sopimuksia voidaan hyödyntää täysimittaisesti. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa kumppanuuden puitteissa parantaa mahdollisuuksiamme paremmin hallinnoida maahanmuuttoa ja lähestymistavassa pitää edistää EUn taloutta ja auttaa myöskin kehittämään alueita, joissa on paljon köyhyyttä. Tällä tavalla voimme puuttua myöskin maahanmuuton syihin. Ja EU pitää tarjota uusia väyliä niille kolmansille maille, jotka ovat valmiita syventämään yhteistyötä EUn kanssa. Niiden pitää kehittää maahanmuuton vastaanottokapasiteetteja. Ja sama koskee myöskin laittomien maahanmuuttajien palauttamisia. Meidän pitää keskittyä siis strategisesti tärkeisiin alueisiin, alueisiin, joista lähtee maahanmuuttovirtoja. Ja laillisen maahanmuuton pilottihanke on uusi aloite, jolla helpotetaan pääsyä EU-hun laillisia väyliä kautta. Ja toivottavasti tällä tavalla saamme sitten parempaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tällä tavalla voidaan parantaa EUn työmarkkinatilannetta ja vähentää laitonta maahanmuuttoa. Puheenjohtajavaltio Bulgaria tukee kaikkia aloitteita, jotka tähtäävät siihen, että kehitetään laillisia väyliä EU-hun vaihtoehdoksi laittomalle maahanmuutolle. Sehän aiheuttaa paljon ongelmia ja haasteita, ja uskomme, että maahanmuuttopolitiikan kehittäminen ja erityisesti nämä lailliset väylät vähentävät laitonta maahanmuuttamista ja johtavat siihen, että voimme paremmin hallinnoida näitä maahanmuuttoprosesseja. Ja teemme parhaamme, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Morales, joka siis on erikoistunut juuri maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin. During my term on the... Kauteni aikana pyrin vahvistamaan maahanmuuttajien ihmisoikeuksia – joka, joita luonnehtii näkymättömyys ja äärimmäinen haavoittuvuus. Maahanmuuttoiva pitää ongelmana, eikä maahanmuuttaja voi pitää ongelmana. Sen sijaan voi olla ongelmia, jotka syntyvät siitä, että ei ole asianmukaisia politiikkoja tai käytänteitä vastaanottavissa maissa. Kysymys on siitä, miten valtiot käsittelevät maahanmuuttoa. Maahanmuuttoa on aina ollut ja tulee aina olemaan olemassa. On inhimillistä etsiä parempia mahdollisuuksia perheille ja itselleen. Monet tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien päätöksiin, siihen miten, miksi, kuinka he muuttavat. Työntäviä tekijä ovat köyhyys, väkivalta, huono hallinta, syrjintää. Vetäviä tekeviä ovat viralliset tai epäviralliset työvoimatarpe, työvoimatarve ja perheen yhdistäminen maahanmuuttajat yleensä menevät paikkoihin, joissa on työpaikkoja, joissa voivat integroitua ja tarjota tulevaisuutta lapsille. Ja julkinen keskustelu näistä tekijöistä on erittäin pinnallista. Usein maahanmuuttaja käytetään syntipukkeina sanotaan, että he vievät työpaikkoja. Hyvät naiset ja herrat, po- globaalissa pohjoisessa on työpaikkoja, maahanmuuttaja käytetään syntipukkeina sanotaan, että he vievät työpaikkoja. Hyvät naiset ja herrat, po- globaalissa pohjoisessa on työpaikkoja aamut hoitoalalla, kalastuksessa ja kaivostoiminnassa. Usein koostaa väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja riistoa työnantajien rekrytoijina, ja se tarjoaa mahdollisuuksia asetautua maahan, missä heillä on parempi tulevaisuus. Maahanmuuttajat usein tekevät likaisia, vaarallisia, vaikeita töitä pohjoisessa, globaalissa pohjoisessa. Demokraattiset muutokset ja väestön vanheminen Euroopan maissa ovat tekijöitä, joiden pitäisi johtaa uuteen tapaan mieltää maahanmuutto, ja sillä pitäisi olla vaikutus maahanmuuttopolitiikkaan. Tämä keskustelisi mitään, tämä on asiatonta mitä maahanmuuttajat ansaitsevat, ovat säännöllisiä, turvallisia ää, väyliä johon ei ole varaa muuttaa ja säilyttää työmarkkinoita, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien menestyksen ja ihmisoikeuksien nauttimisen täysimittaisesti. Saattavat paljon renkaille. Valtiot ovat useinkaan tarttu siihen, miksi ihmiset haluavat tai joutuvat muuttamaan maihin ja miksi työnantajat vastaanottajamaassa haluavat työllistää heitä. Niin sanottu maahanmuuttokriisi ja poliittisen tahdon kriisi. Maahanmuuttokriisi ja poliittisen tahdon kriisi raiteiden asettaminen, maahanmuuttomuutolla antaa perheen yhdistäminen tapahtuu, eivät mitään muuta kuin lisää traumaa ja kärsimystä ja vähentävät mahdollisuuksia ja motivaatiota onnistuneeseen integraatioon ja sitten saamassa resursseja hukkaa. Edeltäjäni niin minä olemme analysoineet EU-maahanmuuttopolitiikkaa jatkuvasti herättäneet huolenaiheita esimerkiksi EU-Turkki julkilausumasta tai sopimuksesta Libian kanssa – koska EU saattaa rikkoa, rikkoa kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Ulko- maahanmuuttajan pitää mahdollisimman kaukana, koska tämä ainoastaan luo valtavaa kärsimystä ulkorajoilla. Niin monen kärsimykset ovat osoitus järjestelmällisesti, kun luominen sellaisen ihmisillä on varaa vastaanottomaissa, olisi reaktio merkittäviin väestön kehityksen taloudellisen kehitystä ja Vaurautta maahanmuutolla on myönteinen kokonaisvaikutus työpaikkojen luomisella investoinnilla. Maahanmuuttaja rapannuksella taloudelliselle kasvulle menevän toisuuden tueksi ja maahanmuuttojen eh, mukaan ottaminen integrointiin vähentää kielteisiä populistisia kuvauksia maahanmuuttajia. Maahanmuuttajia tulee saapumaan. Ainoa ratkaisu on tarjota hyvin hallittua maahanmuuttopolitiikkaa ja la- mahdollisuuden laajentamista, työpaikkoja ja eläkeviisumeita ja toivottomia vaalipapereita tai käyttämään on pakko käyttää sitä, koska säännöllisiä, turvallisia maahanmuuttomahdollisuuksia, joille ole. mieluummin maksavat kohtuullisen maksuun. Viisme viranomaisille sen sijaan, että kärsivät salkuttajien käsissä. He sopeutuvat valtioiden vaatimuksiin, jotka koskevat säännönmukaisia liikkumusra- vaihtoehtoja kohtuullisissa ajoin. Ne saapuvat äh, rajoille virallisia ja matkustusasiakirjoja, jotka ovat järjestyksessä sen sijaan, että löytäisivät matkoille, jotka ovat kärsimyksiä tänne heille ja perheilleen. He työskentelevät virallisilla työmarkkinoilla minimipalkoilla sen sijaan, että heitä äh, ristetäisiin ja väärinkäyttää. Yleiset liikkuvuuden tavoitteet pyrkivät siihen, että äh, käyttäisiin säännönmukaisia väyliä saapumiseen ja vähentäisi salakuljetusmarkkinoita ja valtiot täytyy tunnustaa, mitkä ovat maahanmuuton vetotekijöitä, kuten tunnistaa, tai paikallista voidaan vastata. Ja täytyisi tarjota säännöllisiä, turvallisia, saavutettavia väyliä, kun säännöllisiä väyliä on olemassa. Silloin, kun näitä ei ole tarjolla, dokumentoimattomia ratkaisuja tarjotaan, niin sen tekevät vähentäisi dokumentointia maahanmuuttoa merkittävästi ja rajoittaisi salkutorenkaiden toimintaa. Ja se, että ihmiset voisivat hakea työpaikkoja säännöstä markkinoilta, tarjosi mahdollisuuksia sekä työnantajille että työntekijöille. Ja ja sponsoroitu väliaikainen maahanmuutto, sellaisia ohjelmia, ja humanitaariset viisumit ja muut mahdollisuudet ää, olisivat tärkeitä mahdollisuuksia maahanmuuttajille globaalisti hyvin hall- äh, kohdentamisjärjestelmä, joka mahdollistaa mahdollisuuksia pitkäaikaisille ohjelmille takaisin, että suuri äh, määrä pakolaisia hakisi uudelleen asuttamista sen sijaan, että he käyttäisivät rahaa ja riskeräisivät elämänsä sallikuljetusoperaatioissa. Tämä, nämä toimet vähentäisivät sallikuljetusmarkkinoita ja myöskin pakolaisten kustannuksia ja heidän statuksen määrittely kustannuksia vastaanottomaissa. selitti, että ma- pimetöivän markkinat ovat magneetti paperittomalle maahanmuutolle ja riistävät työntekijät, työnantajat ovat tässä taustalla. Se on tärkeä vetotekijä ja laukkaisee silloin markkinoita, mutta näitä markkinoita on vaikea vähentää, koska alhaisilla työvoimakustannuksilla myönteisiä vaikutuksia tietyllä sektorilla, erityisesti rakennusteollisuudessa, maataloudessa, hoitotaloudessa, ravintola-alalla, palvelualalla, kalastuksessa ja kaivosteollisuudessa. Ja äh, kuluttajat ovat sopeutuneet tähän, poliitikot eivät välitä ja maahanmuuttajat eivät, välitä, koska pelkävät, että heidät huomataan ja karkoitetaan. Siitä huolimatta toimia tarvitaan liikkuvuuden lisäämiseksi vääristämättä työpaikkamarkkinoita. Tämä merkitsee, että vahvistettaisiin työvoimatarkastuksia merkittävästi, kohdennettaisiin tiukasti eristäviä työntekijöitä ja vahvi, huomen, voimaan otettaisiin työntekijöitä puolustamaan oikeuksia ja en, eteenpäin katsova säännöllistäminen menettely myöskin tarjosi maahanmuuttajille mahdollisuuden työskentelyä integroitua ää, ja heillä olisi oikeudellinen status ja olla taistella syrjintää vastaan ja puolustaa oikeuksia, niin kuin kaikki muutkin työntekijät. Kiitoksia huomiosta. Kiitos. Kiitos. Herra Felipe González Morales, ennen kuin siirryn seuraavaan puhujavieraaseen, yksi huomautus vielä. Joku teistä on unohtanut arvokkaan sormuksen tuonne WC-tiloihin, eli tällainen tärkeä tieto vielä tässä välissä, jos voitte kertoa sitten äh, tuntomerkkejä, niin saatte sen täältä sitten. Ei tämä ole siis mikään vitsi, täällä on nyt arvokkaan näköinen sormus löydetty. Ei tästä sen enempää vähän outo ilmoitus tähän väliin, mutta näin on tapahtunut. Hyvät kollegat, Olen hyvin tietoinen siitä, että monilla parlamentaarikoilla on paljonkin kokemusta kotouttamisasioista omilla alueillaan. Ja seuraava puhujakin kertoo meille juuri näistä kotouttamiskokemuksista. Hänellä on paljonkin kokemusta aiheesta. Hän on pormestari Fatma Sahin, jos ette ehkä tiedä, mutta Gaziantepin alue Turkissa oli ehdolla vuoden 2016 Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, koska se on auttanut niin paljon syyrialaisia pakolaisia. Se otti vastaan 50 000 pakolaista hyvin lyhyessä ajassa. Ja nyt tämä, nämä määrät ovat kaksinkertaistuneet ja näitä Tämä on siis paljon enemmän tämä 50 000 kuin mitä eu on uudelleen sijoitettu kahdessa vuodessa. Eli tämä, nämä, määrät, nämä määrät ovat kaksinkertaistuneet ja näitä, tämä on siis paljon enemmän tämä 50 000 kuin mitä eu on uudelleen sijoitettu kahdessa vuodessa. Eli tämä, nämä määrät ovat hyvin valtavia. Ja Fatma Sahin tietää hyvin paljon näin ollen pakolaisten integraatiosta, sen mahdollisuuksista ja haasteista. Annan hänelle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat puhujavieraat, arvoisat valiokunnan jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita joista keskustelemme tänä päivänä. Puhumme Gaziantepin mallista, sosiaalisen tuen mallista, jonka avulla olemme onnistuneet kotouttaneet syyrialaisia pakolaisia. Ja haluaisin kertoa teille kokemustemme pohjalta, kuinka voidaan tuloksekkaasti kotouttaa pakolaisia hyvin lyhyessä ajassa. Ihan lyhyesti haluaisin esitellä Gaziantepin alueen teille ensiksi. Se on Unescon luovien kaupunkien verkoston jäsen. Sillä on paljon historiaa takanaan, se tunnetaan hyvästä ruuastaan. Minä olen Gaziantepin metropolialueen pormestari ja aloitin tässä, anteeksi, vuodesta 2011 lähtien me olemme tehneet paljon sen eteen, että että löytäisimme humanitaarisia ratkaisuja kriisiin, joka käynnistyi vuonna 2011. Turkki noudattaa maahanmuuttopolitiikassaan avoimien ovien politiikkaa. Olemme viimeisen seitsemän vuoden aikana pyrkineet ojentamaan auttavan kätemme naapureitamme ja muita tahoja kohtaan. Gaziantep todellakin koki valtavia valtavaa muuttopainetta. Todellakin pakolaisia tuli hyvin paljon meidän alueellemme. Jos katsotaan näitä lukumääriä ja verrataan niitä muualle Eurooppaan, niin näette, miten suuri tämä meihin kohdistunut paine oli. Ja haluaisin kertoa teille, että minkä tyyppistä maahanmuuttopolitiikkaa me harjoitimme, jotta saimme ratkaistua tämän tilanteen. Tässä näkyvät kartalla nuo kaupungit, jotka, jotka saivat, tai joihin tuli eniten, eniten maahanmuuttajia. Ja tietysti budjetin hallinta on tässä hyvin tärkeää. Ja me saimmekin rahoitusta EUlta, hyvä niin, mutta on tärkeää, että EU noudattaa velvoitteitaan. Pyysimme että EU toimittaisi meille ne varat, jotka se oli jo luvannut, koska me halusimme hoitaa tilanteen mahdollisimman kestävällä tavalla. Halusimme tehdä selväksi sen, että jokainen osapuoli täyttää velvoitteensa, mitä tulee siis juuri näihin rahoituksellisiin velvoitteisiin. No, mitä Gaziantepissa on tehty? Vuodesta 2011 ennen rooliani pormestarina olin ministerin tehtävässä vastuussa esimerkiksi naisten asemasta ja olen näiden asioiden parissa tehnyt työtä koko ikäni. Ja minä pakolaiskriisin käynnistyessä laadin tällaisen hätäsuunnitelmamme. Meidän mottomme oli yhteiselo. Rinnakkainen eläminen Gaziantepissa. Halusimme elää, tehdä työtä ja käydä koulua yhdessä. Turkilla ö, ei ole kouluja omassa päätäntävallassaan, mutta Gaziantepin kriisin puhjetessa Gaziantepin oli pakko avata koulu pakolaisille. Jos emme olisi tätä tehneet, niin olisimme ehkä hukanneet kokonaisen sukupolven. Nämä lapset olisivat ehkä päätyneet terroristijärjestöjen ö, ähm, kynsiin, kurdijärjestöjen tai, tai ISISin. Ja näin olemme sitten etsimme rahoitusta koululle ja avasimme sen. Me avasimme myös pakolaiskeskuksen. Pakolaiskeskus tekee myös tutkimusta, ymmärtääks, jotta ymmärtäisimme pakolaisten tarpeet paremmin. Ja oli tärkeää, että me hahmotimme, mitkä ovat pakolaisten tarpeet ja mitkä ovat koko yhteisön tarpeet. Ja tärkeää oli taata se, että maahanmuuttajat todellakin integroitiin Gaasan, Gaziantepin alueelle ja sen yhteiskuntaan ja jokapäiväiseen elämään. Sitten autoimme erityisesti syyrialaisia lapsia ja naisia, ohjasimme heitä tällaisille avoimille kursseille, koska jos olisimme eristäneet naiset ja lapset, niin silloin olisimme antaneet otollisen maaperän terrorismille ja väkivallalle. Kun me käynnistimme kunnallisella tasolla tämän politiikkamme, niin meillä aina oli mielessä tällainen ennaltaehkäisevä lähestymistapa. Ja kuten Morales tuossa sanoi, niin on erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että meillä on työvoimaa tulevaisuudessa, että annamme, annamme mahdollisuuksia näille ihmisille, että he voivat elää ihmisarvoista ja taloudellisesti asianmukaista elämää. Ja tietysti naisten ja lasten ja vammaisten oikeudet olivat meille myös sydäntä lähellä. Toki nämä asiat ovat myös rahoituksen kärjessä. Ja lapsethan ovat kaikkia, kaikkialla samanlaisia. Jos katsomme lapsia, niin he ovat samanlaisia kaikkialla. Heillä on samat tarpeet kuin lapsilla Euroopassa ja missä vaan. Sen takia meidän piti avata kouluja ja lastentarhoja tarhoja maahamme saapuneille lapsille, koska tiesimme, että nämä ovat lasten ensisijaisia tarpeita. Ajatelkaa, että puolet Brysselin väestöstä olisi nyt Kasiantepin pakolaisasutuksessa. Se on valtava määrä. Me tarvitsemme lisää ruokapalveluita, sosiaalipalveluita, terveyspalveluita, muita tukimuotoja ja koulutusta. Ja meillä oli ihan todellisia käytännön ongelmia. Infra, infrastruktuuri ei riittänyt, koulupaikkoja ei ollut tarpeeksi ja niin edelleen. Kun aloitin pormestarina, niin meillä oli 170 lasta alle 18, anteeksi 1700 äh, alle 18-vuotiaista lasta ja ainoastaan 300 heistä pääsi kouluun, mutta kun aloitimme tämän ohjelman, niin pääsimme siihen, että saimme lapsista 67 000 kouluun. Eli nyt syyrialaisista lapsista 90 prosenttia käy koulua Turkissa. Mikäli he olisivat takaisin takaisin Syyriassa, niin tuo koulutus tai koulutukseen osallistumisen aste jäisi paljon alemmaksi. On hyvin tärkeää, että lapset pääsevät kouluun, koska nämä lapset tulevat olemaan osa turkkilaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Käynnistimme yhteistyö myös työnantajien kanssa tällaisen niin sanotun avoimen kiintiön järjestelmän ja tämä mahdollisti sen, että syyrialaiset pystyivät tulemaan työmarkkinoille ilman, että he aiheuttivat mitään häiriötä. Ja yksi ihan käytännön ongelma oli vesi, veden riittävyys. Me olemme käynnistäneet vesihuolto-ohjelman, jonka avulla olemme rakentaneet 120 kilometriä vesiputkistoa. 120 putkistoa, anteeksi, kilometriä uutta vesiputkistoa piti rakentaa, jotta pystyimme varmistamaan Gaziantepin vesihuollon. Ja tämä kaikki kuvaa, mitä me olemme Gaziantepissa tehneet, ja nyt tässä vaiheessa ymmärrätte, että meidän piti suorastaan rakentaa koko kaupunki uudelleen. Meidän piti taata uusille tulokkaille jonkinlainen toimeentulo ja elanto. Meidän piti täysin järjestää koko kaupunki uudelleen, rakentaa se uudelleen. Maahanmuutto on aina seuraus jostakin. Albaabissa ja Ternablusissa olemme huomanneet, että mikäli ihmisille tarjotaan turvaa, niin he voivat myös helpommin palata kotimaihinsa. Me tarjosimme turvallisen väylän pakolaisille ja silloin pakolaisten määrä nousee tietysti nopeasti. Jos haluatte hallinnoida kriisiä Euroopassa, niin silloin pitää luoda tällaisia turvavyöhykkeitä näiden pakolaisten kotimaissa. Minusta EUn ja Yhdysvaltojen ei pitäisi nähdä maahanmuuttotilannetta taloudellisena kriisinä, vaan tarkastella maahanmuuttoa inhimillisestä näkökulmasta ja rakentaa tällaisia turvavyöhykkeitä Syyriaan ja muihin lähtömaihin, että ihmiset voivat rauhallisesti palata myös lähtömaihinsa. Tähän Gaziantepin malli perustuu. Ja minusta Turkista voi olla paljonkin mallia muille Euroopan maille. Turkki on esimerkillisesti noudattanut velvoitteitaan, mitä tulee esimerkiksi EUn ja Turkin väliseen sopimukseen. Me pystymme valvomaan omia rajojamme, mutta vaadimme myös, että EU tekee parhaansa. Jos ajatellaan laillisia maahanmuuton väyliä, niin kun kerran ne ovat laillisia, niin niitä pitäisi vahvistaa. EUn ei pidä syrjiä pakolaisia tai maahanmuuttajia ei saa ottaa ainoastaan vastaan sellaisia maahanmuuttajia, jotka hyötyvät, hyödyttävät Eurooppaa, he ovat koulutettuja nuoria ja niin edelleen, mutta on myös paljon sellaisia maahanmuuttajia, jotka ovat vanhoja ja raihnaisia, hekin tarvitsevat suojaa. Jos, jos emme heitä ota vastaan, niin sekin vain lisää terrorismia ja epätasapainoa lähtöalueilla. Meidän täytyy ryhtyä toteuttamaan kestäviä ratkaisuja. Me tarvitsemme poliittista tahtoa EUn taholta, että löydettäisiin jonkinlainen maailmanlaajuinen ratkaisu tähän tilanteeseen. Halusin kertoa teille, mitä Gaziantepissa on tehty ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että kaikilla on oikeuksia. Nuorilla, vanhoilla, naisilla, lapsilla, vammaisilla. Kaikilla on oikeus elää. Kasian Tepin malli on osoittautunut toimivaksi ja siitä kannattaisi ehkä ottaa oppia. Kiitos. Fatma Sahin varmasti oli sitten voinut kertoa paljon enemmänkin. Annan hänelle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat puhujavieraat, arvoisat valiokunnan jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, joista keskustelemme tänä päivänä. Puhumme Gaziantepin mallista, sosiaalisen tuen mallista, jonka avulla olemme onnistuneet kotouttaneet syyrialaisia pakolaisia. Ja haluaisin kertoa teille kokemustemme pohjalta, kuinka voidaan tuloksekkaasti kotouttaa pakolaisia hyvin lyhyessä ajassa. Ihan lyhyesti haluaisin esitellä Gaziantepin alueen teille ensiksi. Se on Unescon luovien kaupunkien verkoston jäsen. Sillä on paljon historiaa takanaan, se tunnetaan hyvästä ruuastaan. Minä olen Gaziantepin metropolialueen pormestari ja aloitin tässä, anteeksi, vuodesta 2011 lähtien me olemme tehneet paljon sen eteen, että löytäisimme humanitaarisia ratkaisuja kriisiin, joka käynnistyi vuonna 2011. Turkki noudattaa maahanmuuttopolitiikassaan avoimien ovien politiikkaa. Olemme viimeisen seitsemän vuoden aikana pyrkineet ojentamaan auttavan kätemme naapureitamme ja muita tahoja kohtaan. Gaziantep todellakin koki valtavia, valtavaa muuttopainetta todellakin pakolaisia tuli hyvin paljon meidän alueellemme. Jos katsotaan näitä lukumääriä ja verrataan niitä muualle Eurooppaan, niin näette, miten suuri tämä meihin kohdistunut paine oli. Ja haluaisin kertoa teille, että minkä tyyppistä maahanmuuttopolitiikkaa me harjoitimme, jotta saimme ratkaistua tämän tilanteen. Tässä näkyvät kartalla nuo kaupungit, jotka jotka saivat, tai joihin tuli eniten, eniten maahanmuuttajia. Ja tietysti budjetin hallinta on tässä hyvin tärkeää. Ja me saimmekin rahoitusta EUlta, hyvä niin, mutta on tärkeää, että EU noudattaa velvoitteitaan. Pyysimme että EU toimittaisi meille ne varat, jotka se oli jo luvannut, koska me halusimme hoitaa tilanteen mahdollisimman kestävällä tavalla. Halusimme tehdä selväksi sen, että jokainen osapuoli täyttää velvoitteensa, mitä tulee siis juuri näihin rahoituksellisiin velvoitteisiin. No, mitä Gaziantepissa on tehty? Vuodesta 2011 ennen rooliani pormestarina olin ministerin tehtävässä vastuussa äh, esimerkiksi naisten asemasta ja olen näiden asioiden parissa tehnyt työtä koko ikäni. Ja minä pakolaiskriisin käynnistyessä laadin tällaisen hätäsuunnitelmamme. Meidän mottomme oli yhteiselo. Rinnakkainen eläminen Gaziantepissa. Halusimme elää, tehdä työtä ja käydä koulua yhdessä. Turkilla ö, ei ole kouluja omassa päätäntävallassaan, mutta Gaziantepin kriisin puhjetessa Gaziantepin oli pakko avata koulu pakolaisille. Jos emme olisi tätä tehneet, niin olisimme ehkä hukanneet kokonaisen sukupolven. Nämä lapset olisivat ehkä päätyneet terroristijärjestöjen ö, ähm, kynsiin, kurdijärjestöjen tai, tai ISISin. Ja näin olemme sitten etsimme rahoitusta koululle ja avasimme sen. Me avasimme myös pakolaiskeskuksen. Pakolaiskeskus tekee myös tutkimusta, jotta ymmärtäisimme pakolaisten tarpeet paremmin. Ja oli tärkeää, että me hahmotimme, mitkä ovat pakolaisten tarpeet ja mitkä ovat koko yhteisön tarpeet. Ja tärkeää oli taata se, että maahanmuuttajat todellakin integroitiin Gaasan, Gaziantepin alueelle ja sen yhteiskuntaan ja jokapäiväiseen elämään. Sitten autoimme erityisesti syyrialaisia lapsia ja naisia, ohjasimme heitä tällaisille avoimille kursseille, koska jos olisimme eristäneet naiset ja lapset, niin silloin olisimme antaneet otollisen maaperän terrorismille ja väkivallalle. Kun me käynnistimme kunnallisella tasolla tämän politiikkamme, niin meillä aina oli mielessä tällainen ennaltaehkäisevä lähestymistapa. Ja kuten Morales tuossa sanoi, niin on erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että meillä on työvoimaa tulevaisuudessa, että annamme, annamme mahdollisuuksia näille ihmisille, että he voivat elää ihmisarvoista ja taloudellisesti asianmukaista elämää. Ja tietysti naisten ja lasten ja vammaisten oikeudet olivat meille myös sydäntä lähellä. Toki nämä asiat ovat myös rahoituksen kärjessä. Ja lapsethan ovat kaikkia, kaikkialla samanlaisia. Jos katsomme lapsia, niin he ovat samanlaisia kaikkialla. Heillä on samat tarpeet kuin lapsilla Euroopassa ja missä vaan. Sen takia meidän piti avata kouluja ja lastentarhoja tarhoja maahamme saapuneille lapsille, koska tiesimme, että nämä ovat lasten ensisijaisia tarpeita. Ajatelkaa, että puolet Brysselin väestöstä olisi nyt Kasiantepin pakolaisasutuksessa. Se on valtava määrä. Me tarvitsemme lisää ruokapalveluita, sosiaalipalveluita, terveyspalveluita, muita tukimuotoja ja koulutusta. Ja meillä oli ihan todellisia käytännön ongelmia. Infra, infrastruktuuri ei riittänyt, koulupaikkoja ei ollut tarpeeksi ja niin edelleen. Kun aloitin pormestarina, niin meillä oli 170 lasta alle 18, anteeksi 1700 alle 18-vuotiaista lasta ja ainoastaan 300 heistä pääsi kouluun, mutta kun aloitimme tämän ohjelman, niin pääsimme siihen, että saimme lapsista 67 000 kouluun. Eli nyt syyrialaisista lapsista 90 prosenttia käy koulua Turkissa. Mikäli he olisivat takaisin takaisin Syyriassa, niin tuo koulutus tai koulutukseen osallistumisen aste jäisi paljon alemmaksi. On hyvin tärkeää, että lapset pääsevät kouluun, koska nämä lapset tulevat olemaan osa turkkilaista yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Käynnistimme yhteistyö myös työnantajien kanssa tällaisen niin sanotun avoimen kiintiön järjestelmän ja tämä mahdollisti sen, että syyrialaiset pystyivät tulemaan työmarkkinoille ilman, että he aiheuttivat mitään häiriötä. Ja yksi ihan käytännön ongelma oli vesi, veden riittävyys. Me olemme käynnistäneet vesihuolto-ohjelman, jonka avulla olemme rakentaneet 120 kilometriä vesiputkistoa. 120 putkistoa, anteeksi, kilometriä uutta vesiputkistoa piti rakentaa, jotta pystyimme varmistamaan Gaziantepin vesihuollon. Ja tämä kaikki kuvaa, mitä me olemme Gaziantepissa tehneet, ja nyt tässä vaiheessa ymmärrätte, että meidän piti suorastaan rakentaa koko kaupunki uudelleen. Meidän piti taata uusille tulokkaille jonkinlainen toimeentulo ja elanto. Meidän piti täysin järjestää koko kaupunki uudelleen, rakentaa se uudelleen. Maahanmuutto on aina seuraus jostakin. Albaabissa ja Ternablusissa olemme huomanneet, että mikäli ihmisille tarjotaan turvaa, niin he voivat myös helpommin palata kotimaihinsa. Me tarjosimme turvallisen väylän pakolaisille ja silloin pakolaisten määrä nousee tietysti nopeasti. Jos haluatte hallinnoida kriisiä Euroopassa, niin silloin pitää luoda tällaisia turvavyöhykkeitä näiden pakolaisten kotimaissa. Minusta EUn ja Yhdysvaltojen ei pitäisi nähdä maahanmuuttotilannetta taloudellisena kriisinä, vaan tarkastella maahanmuuttoa inhimillisestä näkökulmasta ja rakentaa tällaisia turvavyöhykkeitä Syyriaan ja muihin lähtömaihin, että ihmiset voivat rauhallisesti palata myös lähtömaihinsa. Tähän Gaziantepin malli perustuu. Ja minusta Turkista voi olla paljonkin mallia muille Euroopan maille. Turkki on esimerkillisesti noudattanut velvoitteitaan, mitä tulee esimerkiksi EUn ja Turkin väliseen sopimukseen. Me pystymme valvomaan omia rajojamme, mutta vaadimme myös, että EU tekee parhaansa. Jos ajatellaan laillisia maahanmuuton väyliä, niin kun kerran ne ovat laillisia, niin niitä pitäisi vahvistaa. EUn ei pidä syrjiä pakolaisia tai maahanmuuttajia ei saa ottaa ainoastaan vastaan sellaisia maahanmuuttajia, jotka hyötyvät, hyödyttävät Eurooppaa, he ovat koulutettuja nuoria ja niin edelleen, mutta on myös paljon sellaisia maahanmuuttajia, jotka ovat vanhoja ja raihnaisia, hekin tarvitsevat suojaa. Jos, jos emme heitä ota vastaan, niin sekin vain lisää terrorismia ja epätasapainoa lähtöalueilla. Meidän täytyy ryhtyä toteuttamaan kestäviä ratkaisuja, me tarvitsemme poliittista tahtoa EUn taholta, että löydettäisiin jonkinlainen maailmanlaajuinen ratkaisu tähän tilanteeseen. Halusin kertoa teille, mitä Kasiantepissa on tehty ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että kaikilla on oikeuksia. Nuorilla, vanhoilla, naisilla, lapsilla, vammaisilla. Kaikilla on oikeus elää. Kasian Tepin malli on osoittautunut toimivaksi ja siitä kannattaisi ehkä ottaa oppia. Kiitos. Fatma Sahin varmasti sitten voinut kertoa paljon enemmänkin tästä hyvästä kokemuksestanne mutta nyt meidän täytyy antaa puheenvuoro kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajille myös, jotta voimme keskustella aiheesta. Kiitos vielä kerran Fatma Sahin tästä esityksestä, se oli oikein kiinnostava. Nyt hyvät kollegat, kiitos kärsivällisyydestänne. Sain nämä pyynnöt. Ensiksi edustaja Danai. EPPn edustaja Unkarista, Monika Danai, EPP Unkari. Olkaa hyvä and, and everyone if you could just speak for maximum. Ja olkaa hyvä ja puhukaa vain kahden minuutin ajan. Hyvät kollegat. Unkarin hallituksen nimissä voin sanoa seuraavaa. Olemme aina todenneet eskin, että Unkarilla on erilaisia vastauksia näihin haasteisiin. Meillä on oma käsityksemme siitä, Pakolaisten suhteen meillä on laillisia juridisia velvollisuuksia ja maahanmuuttajien suhteen toinen asia. Kiitän YK on kestyksen vastustaminen tärkeää, että kun puhutaan Gaziantepissa, jossa olen ja haluan rova onnitella teitä erinomaista työstä. Vaadittu taakan kantamisessa tätä uudelleen sijoittamisen ää, suhteen ja Unkari oli eturintamassa vastustamassa solidaarivaatteitaan niin sanottujen pal- sopimuksen mukaan tai niiden sopimusten mukaan. Ja niin tiedän, että se rikkoo niitä. Se toimii laittomasti. Ei ole mitään liviä rannikkovartijoita. Ne ovat sotajoukkoja, jotka siellä toimivat, eivät jotka laillisesti. Ja me ruokimme salakuljetusta, me helpotamme heidän tehtäviä. Keskitytään turvallisten laillisten väylien luomiseen. Ja kysynpä kollegoilta kansassa parlamenteissa. Meillä on niin sanottu investointiohjelmat, kultaiset viisumit, eivät, jos he eivät häpeä. Hallituksemme ja ampuvat jalkaan, koskevat eivät kompensoi demokraattista Samaan aikaan näyttävät, vihreitä valoa ja näitä kultaisia viisumia rikkaille maahanmuuttajille josta monet ovat haluavat käyttää Schengen-järjestelmää. Nyt puheenjohtaja puhuu keskeltä ja puhuu päälle hahmotaille, josta monet ovat haluavat käyttää Schengen-järjestelmää. Nyt puheenjohtaja puhuu keskeltä ja puhuu päälle. Alberto. Kiitos Jose Alberto Martin Toledano Espanjasta. Hän on Espanjan parlamentista. Kiitoksia. Olen Gonsalin kanssa eri mieltä. Tämä nyt, ikävä, tämä ei ole mikään väkivaltaa tai sitä, että heidät mahdollisesti murhataan. Kyse on tragediasta ja tässä pyritään sitten Eurooppaan pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ja he joutuvat menemään maiden läpi, joissa heitä kohdellaan kaltoin, heidän oikeutan ongelmiaan. Hyvin usein yhteiskuntamme eivät sosiaalisesti tai henkisesti tai lainsäädännön kannalta ole valmiita näin valtaviin maahanmuuttovirtoihin. Tästä syystä Espanjassa me olemme kärsineet paljon välillä EU-ssa. Meidän täytyy pyrkiä löytämään solidaarisia ratkaisuja kun ajatellaan maahanmuuttajia ja pakolaisia. Meidän täytyy työstää monia asioita. Alkuperä... Eli olen toiveikas sen suhteen, että EUn tekemä työ johtaa myönteisiin tuloksiin ja tällä tavalla saamme sitten säännöllisempää ja kotouttavampaa maahanmuuttoa. Kiitos. Slav Paska. Kiitos sitten, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Laiton maahanmuutto on aiheuttanut paljon ongelmia Euroopassa vuodesta 2015 alkaen, jolloin kriisi oli kuumimmillaan, ja on selvää, että EU ja jäsenvaltiot eivät ole valmiita vastaamaan tähän kriisiin. En ota kantaa yksittäisiin puheenvuoroihin, joita esimerkiksi Saksan liittokansleri on sanonut tai sitten komission jäseniin, jotka eivät välttämättä ole aina edenneet viisaasti, mutta sanoisin vain, että kahden vuoden aikana on selväksi tullut se, että meidän täytyy rajoittaa laittoman maahanmuuton virtoja Eurooppaan ja pystyä tarjoamaan laillisen maahantulon väyliä. Ja haluaisin korostaa sitä, että mitä kansalaisuuskysymyksiin tulee, niin tässä jäsenmailla on päätäntävalta. EUlla ei ole kansalaisia, mutta jäsenmailla on, ja jäsenvaltiot voivat itse päättää kansalaisuuskysymyksistään. Jäsenvaltiot voivat itse säätää maahantulopolitiikkaansa ja on tärkeää, että EU ei liikaa tule väliin tähän prosessiin, vaan kunnioittaa jäsenvaltioiden päätäntävaltaa maahanmuuton alalla. Jäsenvaltiot ovat myös kykeneväisiä itse päättämään, minkälaisia järjestelmiä otetaan käyttöön maahanmuuttajien vastaanottamiseksi. Kaikki nämä sosiaaliset insinöörit, joita täällä EU:ssa ja e Euroopan parlamentissa ja YKssa on, niin älkää pakottako Euroopan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sellaisia järjestelmiä, jotka eivät niihin maihin sovi. Kansalaisten pitää voida ne hyväksyä. Täytyy kuulla kansalaistemme ääntä, koska me edustamme kansalaisiamme parlamenteissa kuin eurooppalaistakin politiikkaa viemme eteenpäin. Kiitos ja... Ja haluaisin myöskin kiittää Kasiantepin pormestaria siitä, miten hän selitti, miten heidän alueellaan on kotoutettu. Kasiantepin pormestari, haluaisin kysyä yhdestä asiasta, johon... Tämä on siis osa harmaata taloutta ja joka tapauksessa erittäin huolestuttavaa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Se on... Τρία χρόνια μετά το 2015. Ωραία. Τρία. Vuonna 2015, kolme vuotta vuonna 2015 jälkeen, nyt vuonna 2018 me kykenemme keskustelemaan ja meidän täytyy keskustella EUn perusristiriidoista. Toisaalta tunnustamme, että väestö ikääntyy. Ja siitä kautta meillä, meillä tulee olemaan tarvetta löytää työntekijöitä. Ja sitten, pakola, sitten on pakolaiset ja maahanmuuttajat. Ja välttämättä tarjota heille turvallisuutta. Ja monet maat kieltäytyvät ottamasta vastaan maahanmuuttajia, pakolaisia, erityisesti sellaiset, joista on lähdetty maahanmuuttajiksi muihin maihin. Olen samaa mieltä herran Moraisin kanssa ja hänen huolenaiheensa. Nämä ongelmat ovat aitoja. Olen Lesboksen saaren uusi asukas työskentelee paljon pakolaisten kanssa vastaanotossa suojelukseni pakolaisia, jotka on saapunut jo vuosia Lesvoksen saarelle. Ja olen samaa mieltä, mitä Gassentabin pormesteri sanoi. Olemme hyvällä tiellä. Me teemme samanlaista työtä jo vuosia. Ja minä huolestuttaa se, että jotkut kieltäytyvät kuulemasta, näkemästä, mitä tapahtuu. Me kutsumme heidät lesbokselle. Me työskentelemme lasten integroitumiseksi koulussa, terveyspalvelujen saamiseksi ja paikallisväestö jakaa tämän taakan. Kerronpa teille esimerkin tyttärestäni, hän on kuusi vuotta 2015, oli kolme ja puoli vuotta. Hän kysyi minulta, Miksi nämä ihmiset tulevat merestä, mereltä? Sanovat, että herra sanos. valitsee sotaa. Ja tyttäroni vastasi lapsen viettomuudella. Me torjumme sen. Käsite perhe, sitä ei pitäisi mielestämme laajentaa. Se olisi haitallista, samoin kuin että vahvistetaan ulkorajavalvontaa Euroopassa – ja pidämme hyvänä myöskin sitä, että nyt myöskin nämä läpikulku tai turvapaikanhakijan status jollekin henkilölle. Kiitos. Turvapaikanhakukysymyksiä. Mitä työmarkkinoille pääsyyn tulee? Meillä on pitkän aikavälin kokemusta. Maassamme on noin 450 000 ulkomaalaista työntekijöinä, tutkijoina, opiskelijoina ja niin poispäin. He voivat suverenisti päättää, kenet kutsutaan työmarkkinoille. Mitä uudelleen sijoittamiseen tulee on 60 miljoonaa ihmistä, jotka pyrkivät hakevat tätä ja miljoonia lisää, jotka tarvitsevat, ovat liikkeen, missä he ovat. Voimme puhua uudelleen sijoittamista, kun puhutaan haavoittavimmassa asemassa olevista ihmisistä, kuten lapsista pakolaisleirillä, jotka he eivät saa riittävää lääketieteellistä apua. 2015 oli tilanne, jossa me päästään ja voimaa siihen. Ne, jotka olivat haavoittuvimmassa asemassa, naiset ja lapset, he ovat sinne, missä he ovat. Joten ratkaisuille uudelleen sijoittaminen rahasto investointeja meidän pitäisi puhua markkinoiden avaamista näiden maiden kanssa. Ei kyllä näitä meidän oma talouspolitiikkamme hätää köytä noissa maissa, koska markkinamme ovat suljettuja. Jos puhutaan yksilöllisestä arvioinnista, eikä massamaahanmuutosta. Kiitos ja viimeinen kansallisen parlamentin edustaja on herra Jan Skopek Tsekistä niin ikään. Kiitos. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Minäkin haluaisin korostaa, että pitää tehdä ero laittoman maahanmuuton ja sitten pätevien työntekijöiden houkuttelemisen välille. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa ja niitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Jos niin tehdään, niin silloin emme löydä toimivaa ratkaisua. Tsekin tasavalta haluaa keskittyä maahanmuuton perussyihin, ei ainoastaan sen seuraamuksiin. Siitä syystä palautuspolitiikasta pitäisi tehdä tehokkaampaa ja meidän pitää torjua ihmiskauppaa. Mitä tulee sitten yhteiseen turvapaikkajärjestelmään, niin sen pitää pohjautua konsensukselle, koska jos pakotetaan joitakin noudattamaan sääntöjä, niin se vain pahentaa kriisiä. Tsekin parlamentin päätöslausuma hyväksyttiin hiljattain, ja siinä kieltäydytään tästä uudelleensijoittamismenettelystä ja siihen liittyvistä sanktioista – jäsenvaltioiden pitäisi vastata näistä päätöksistä ja haluamme varmistaa, että jos tehdään muutoksia turvapaikkapolitiikkaan EUn tasolla, niin silloin yrittäisimme vahvistaa tätä yksimielisyysperiaatetta. Ja haluamme myöskin varmistaa, että turvapaikkajärjestelmää ei käytetä väärin. kun kuuntelin näitä alustuspuheenvuoroja, niin sain sen vaikutelman, että laittomasta maahanmuutosta tehdään laillista hallinnollisella toimilla ja tämä nyt ei ole oikea tapa toimia. Ja kun ajatellaan ikääntyvää väestöä, ja että korvattaisiin sitä maahanmuutolla toisista maista, niin se ei ole oikea tapa toimia. Eikä tämä ongelma nyt ole niin paha kuin mitä on puhuttu. Jos katsotaan vaikka nuorisotyöttömyyttä vanhoissa jäsenvaltioissa, niin en usko, että ongelma on yhtä paha kuin on väitetty. Kiitos. Hyvät kollegat, tämä päätti puhujalistan kansallisten parlamenttien osalta ja haluaisin erityisesti kiittää kansallisten parlamenttien edustajia näkemyksistään. Tämä aihealue lailliset väylät ja kotouttaminen on toki hyvin hankala ja <clears throat> arkaluonteinen aihealue, erityisesti mitä tulee kotouttamiseen, niin ei tässä voida vaatia, että EU-toimielimet ryhtyisivät kotouttamistoimiin, vaan tässä tarvitaan nimenomaan jäsenvaltioiden ja aluetason tukea ja kansallisella tasolla täytyy ryhtyä meihin kotouttamistoimiin. Mitä tulee laillisiin väyliin, niin paljon järjestelmiä ei vielä ole olemassa, eikä ajatuksia tuo sininen korttijärjestelmä tietysti myös. Ja tietysti tämä osoittaa, kuinka vähän tätä asiaa on ehkä vielä pohdittu. Ja tämä on erityisestikin sellainen aihekokonaisuus, jossa tarvitaan näkemystä sekä EUn taholta että kansallisten parlamenttien taholta. Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä. On hyvä, että me kävimme tätä keskustelua yhdessä ja oli hyvä kuulla myös Euroopan parlamentin edustajia osallistumisestaan keskusteluun. Erityisesti haluaisin kuhua, eh, anteeksi, kiittää meidän puhuja Felipe González Moralesia ja sitten Bulgarian puheenjohtajakauden edustaja. Teillä on hyvin raskas, mutta hyvin tärkeä puolivuotiskausi edessänne ja, ja sille haluan toivottaa onnea ja menestystä ja kiittää teitä jo tehdyistä toimenpiteistä. Kiitos teille molemmille ja sitten haluaisin kiittää pormestari Masahinia hänen tekemästään hyvästä työstä. Hän on omalla toiminnallaan osoittanut, kuinka hyvin kotouttaminen voi toimia, kun, kun se tehdään huolella. Ja te varmasti esititte kaikille, mitä on kotouttaminen parhaillaan tänä päivänä. Arvoisat kollegat, kiitos vielä kerran kaikille. Ja on toki täysin mahdotonta käydä merkityksellistä ja syvällistä keskustelua näin tärkeästä aiheesta näin lyhyessä ajassa, mutta oli tärkeää saada tätä ajatusten vaihtoa EU-parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamenttien jäsenten välillä. Tämä oli oikein hyödyllistä ja nyt siirrymme saman tien tähän toiseen osioon ja kiitos kollegoille. Mielellänne voitte tänne jäädä kuuntelemaan myös toista osiota ja toisen osion puheenjohtajana toimii edustaja Intervelt. Anteeksi. Oliko tässä nyt joku kysymys tai haluatteko vastata? Parlamenter çocuk işçiliği ile ilgili niin. SİD'de çalışan çocuklarla ilgili bir soru. Par, joku parlamentin edustaja kysyi lapsityövoiman käytöstä paljon. Lapsia työskentelee Kasintepin tekstiiliteollisuudessa, näin tämä edustaja väitti. Ja tämänkin olin halunnut sanoa tuossa esityksessäni, nimittäin jos ei ryhdytä toimenpiteisiin, niin silloin lapsityövoiman käyttöä ei voida välttää niissä olosuhteissa, joissa operoidaan. Ja tarkoitus on, että lapsille pitää voida antaa koulutusta 18 ikävuoteen saakka. Ja me todella onnistuimme saavuttamaan 70 prosentin kouluttautumisasteen alle 18-vuotiaiden lasten keskuudessa, mikä on hyvä tulos. Meillä on avoimien ovien politiikka Turkissa. Ja jos EU noudattaa velvoitteitaan ja antaa meille luvatut rahat, niin silloin me voimme avata uusia kouluja, uusia luokkia saadaan pystyyn ja tällöin voidaan varmistua siitä, että useampi lapsi on turvassa lapsityövoiman käytöltä. Eli ei olla osa ongelmaa, vaan ollaan osa ratkaisua. Meillä on sellainen motto, että mitään lapsityövoiman käyttöä ei suvaita. Ja haluamme varmistua siitä, että kaikki lapset pääsevät mukaan koulutusjärjestelmään. Niin totta kai tässä keskustelussa tuli hyvin paljon erilaisia asioita esille. En tiedä, Halutaanko joihinkin muihin erityisiin kysymyksiin vielä nimenomainen vastaus? Jos näin on, niin ottakaa yhteyttä puhujiin ja sitten saatte ehkä sähköpostitse vastauksen. Tosiaan toinen osio Tässähän vastaanotto-olosuhteista annetun direktiivin esittelijän edustaja Sofi Inteveltin piti olla tässä puheenjohtajana, mutta valitettavasti hän ei nyt viime hetken muutosten takia päässyt paikalle, joten anteeksi vaan minä toimin täällä edelleen puheenjohtajana. Joudutte vielä kuuntelemaan minua, mutta äh, edustaja Kinga Kall on tässä varapuheenjohtajana. Hän on myös Libe-valiokunnan jäsenenä ja haluaisin kiittää Kinga sinua, että tässä autat minua tässä puheenjohtajan tehtävässä. Ja nyt ennen tämän toisen osion alkua, niin vaihdetaan puhujat täällä puhujakorokkeella. Yritetään tehdä nämä vaihdot mahdollisimman nopeasti. Kiitos kärsivällisyydestänne, kunhan paneelikeskusteluun osallistuvat ovat täällä puhujakorokkeella, niin sitten aloitetaan saman tien asioiden käsittely, jotta päästään eteenpäin. So colleagues, if you could please be seated, we'll... No niin, kollegat, jos käytte paikoilleen, niin jatkamme kokousta. Jotkut tietysti tarvitsevat vähän paussia. Salin ulkopuolella on kahviautomaatti. No, no siitä ei kyllä varmaan ole apua. Eli jos käytte istumaan mahdollisimman nopeasti. Kiitos. want to make a start, so if you have... No niin, kollegat, nyt aloitamme. Jos teillä on kollegoita ulkopuolella, niin voisitteko ehkä pyytää heitä palaamaan saliin. Meidän täytyy nyt aloittaa. Ja jossain vaiheessa Gal saa sitten toimia puheenjohtajana, eli tämä tiedoksi. Intfeld joutunut hoitamaan perheongelmia, eli hän ikävä kyllä ei päässyt paikalle tähän osioon ja siksi minä jatkan nyt puheenjohtajana. Eli toisen osion otsikkoon kansainvälisen suojelun lailliset väylät. Ja on ilo toivottaa jälleen tervetulleeksi tähän kuulemisen osioon. Aittu. Miten ihmiset, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, ovat joutuneet risk- vaarantamaan henkensä me tiedämme Välimeren tilanteen, Egean saaret, Keskivälimeren reitit. Me olemme nähneet kuvia aikuisista ja lapsista ja länsi Monet teistä ovat olleet mukana käsittelemässä näitä asioita ja tämä on tietysti erittäin tärkeä asia meille EU:ssa. Eli tiedämme, että tähän liittyy myöskin ihmisten salakuljetusta, ihmiskauppaa ratkaistaan tämä hankala asia. Me emme ole naiveja, emmekä usko, että kaikki ongelmat ratkaistaan tänään, mutta tämä vuorovaikutus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on ehdottoman tärkeää. Ja me haluamme varmistaa, että nämä yhteydet jatkuvat. Tarkastelemme esimerkiksi uudelleen sijoittamisia, sisäisiä siirtoja ja muita kysymyksiä, mutta monet näistä asioista tietysti ovat hyvin kiistanalaisia ja monimutkaisia. Ja solidaarisuus on myöskin kriittinen kysymys. No, voisin tietysti jatkaa pitempäänkin osion aluksi. Tehdään nyt ennennäkemättömällä tavalla työtä Euroopan parlamentissa. Eli Bulgarian kaudella yli 40 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä, jota käsitellään tällä kaudella, liittyy näihin kysymyksiin. Ja suuri osa liittyy yhteiseen Eurooppaan, koska lait lakeja ei ole sovellettu tai sitten ei ole ollut poliittista tahtoa käsitellä kriisiä tai hoitaa sitä hyvin. Eli tämä nyt on tilanne ja minun ei varmaan tarvitse muistuttaa kansallisia parlamentteja tästä kriisistä asiantuntijoiden kantoja. Ja ensimmäiseksi Peter Sullivan – uudelleen sijoittamisesta vastaava virkamies YK pakolaisjärjestö UNHCRstä. Eli tämä käynnistää keskustelumme. Eli Peter, kiitos, että olet paikalla. Ja sinä saat korkeintaan... Mä paikkaan 1819 ja ymmärtää sitä 40 tuota paikkaa on jälleen luvattu. Se myönteistä. Toivon, että sitoutumista tulee enemmän. Sitten on HCR ralle erittäin tärkeä vuosi. Sata lähti globaalisti uudelleen sijoittumisen puitteissa. No, ennätysmääriä viimeisen 20 000 vuoden aikana. 2016 meillä oli myöskin New Yorkin maahanmuuttaja pakolaisten julkilausuma, joka oli jälleen virstan pylväs kollektiivisesti 193.1 tulevaisuudessa. Valitettavasti se liittyvä euforia ei kovin pitkään jatkunut. 2017 sitä paikkojen määrä tapahtunut merkittävä vähennys, eli tarpeeseen ei vastata. Ja on vetämään, että, että se toteutuu prioriteetit. 2018 uudelleen sijoittamisessa. Tämä koskee keskeistä välimerta. Täällä on viitattu tavoittelussa. On HCR haluaisi 32 000 paikkaa lisää ja valtioiden Toivomme, että valtiot tarjoaisivat näitä, tekin varmaan tiedätte. Ajatellen Libyan erittäin vaikeita tilanteita ja näin on sortiva koonnut Libiasta Italiaan. 162 ihmistä evakuoitiin viime joulukuussa. Tavoitteen valtioiden sitomuksen kautta tämä tavoite saavutetaan. Tällä hetkellä me olisimme halunneet 40 000 paikkaa globaalisti uusia paikkoja. Me haluamme uusia paikkoja vastaamaan Libyan kielisen tarpeeseen. Mainitsin jo New Yorkin julkilauseman ja sen liitteessä on myös kattavaa pakolaisalaisuuden näihin maihin perustuu kansainvälisen yhteistyön ja vastuujakamisen kautta uudelleen sieltäminen on olennainen osa sitä. Sitä pidetään kaikkien suojelutavat 478 syrjäläistä. Tässä on paljon lukuja kaikkea, että ehkä kykenee sisäistämään, mutta tarpeet ovat valtavat, mutta muuten väestöryhmät, jotka tarvitsevat tulleen sijoittamista. Ja on myös pitkittyneitä pakolaistilanteita nyt muiden kuin syrjäläisten sijoittamiseksi ja nykyis uudelleen sijoittamisen lisäksi se olisi hyvä. Se jäsenvaltiot ovat antaneet myönteisen panoksen siihen ja toivottavasti tämä voi jatkua. Nämä asunnot ovat vaihtoehtoja myös. Me haluamme, että olette joustavia innovoitte ja vastaatte mainittuihin suurin tarpeisiin. Ja tuulen sijoittamismahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet, joten pyydämme jäsenvaltiolta tukea UNHCRlle ja UNHCR tukea kaikki uudelleen sijoittamiskumppaneita, joita vastaisimme globaaleihin tarpeisiin. Paljon kiitoksia. Selitän nyt, miten etenemme. Seuraavaksi lyhyt videoviesti seuraavalta puhujalta, joka on apulaisprofessori Moreno Lax. Hän puhuu turvapaikkalainsäädännöstä, jota nyt sovelletaan EU:ssa. Ja sen jälkeen on vielä kolme kansallisten parlamenttien asiantuntijaa, jotka puhuvat kansainvälisestä suojelusta, jota toteutetaan heidän omassa valtiossaan. Eli Marietta Karamanali, Ranskan kansalliskokouksesta, Nikolas Paraskevopoulos Kreikan parlamentista ja Simon Busutil Maltan parlamentista ja Simon on myöskin tämän valiokunnan koordinaattori. Eli saamme kuulla useita kantoja tähän asiaan. Eli tervetuloa kaikille. He kaikki puhuvat tämän lyhyen videoviestin jälkeen. Eddie Morin Laks on apulaisprofessori Queen Mary University yliopistossa Lontoossa. Ja varapuheenjohtaja Kinga Kall saa nyt toimia varapuheenjohtajana. Me sijaistamme Sofi Intfeltiä, jolla oli perheongelmia eikä päässyt tänään paikalle. Eli kiitoksia Kinga, että autat minua. Eli nyt tämä videoviesti apulaisprofessori Vorino Laksilta. Thank you for having me here today, if virtually, to address the role of visas for legal avenues.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 The key, I think, is that the EU co-legislators realise that options become obligations when non-derogable rights are at stake, such as discussion uh, during the debate. Thank you very much. Thank you. esittelevät mahdollisuuksia omien valtioidensa maahanmuuttomahdollisuuksista. Ensimmäisenä Marietta Karamandi. Eli ihan nopeasti on hienoa, että kansalaisvapauksien valiokunta antaa meille mahdollisuuden puhua tietyistä maahanmuuttopolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, jotka ovat nyt kytköksissä tämänhetkiseen tilanteeseen. Eli kansallisesta keskustelusta, ja niitä ei pidä lykätä eteenpäin. Ja me kaikki emme tulkitse Geneven ylen, sehän osoittaa, että elintasopakolaisten ja turvapaikan hakijoiden ero ei enää ole kovin merkittävä. Nyt on hyvin dramaattisia tilanteita, jotka eivät anna tur- turvapaikkaoikeutta, mutta jo, nämä ihmiset eivät myöskään ole elinkeinopakolaisia. Vaikea soveltaa periaatetta, jo, eli turvapaikkakysymyksissä meillä on tavallinen lainsäädäntöjärjestys – ja jos nyt ymmärretään, että meidän pitää yhdessä hallinnoida EUn ulkorajoja ja myöskin vahvistaa Frontex-viraston toimintaa, toimet, joihin on ryhdytty, ovat liian vähäisiä. Eli ei ole kovin realistista kuvitella, että tavarat voivat liikkua vapaasti, mutta sitten ei ajatella ihmisiä, jotka luovat tätä vaurautta ja hyvinvointia ja jotka liikkuvat yhä enemmän ja vielä puhuisin kokemuksistamme ja muistuttaisin, että meidän täytyy tarkastella sitä tapaa, jolla Euroopan unionissa on valtavasti Eurooppaa 2015-2016. No, tällä tavalla tiedämme nyt, keitä ihmisiä. Tällä tavalla voimme vähentää syitä lähteä tällaisille kuolettaville matkoille. Eli meidän pitää vahvistaa uudelleen sijoittamista niin 80 prosenttia niistä on toteutettu. Mutta meidän täytyy vahvistaa näitä toimia, kuten komissio hiljattain pyysi. Myöskin pitää olla vakaat puitteet, jotta voimme järjestää näitä uudelleensijoittamisia ja miettiä harmonisoituja kriteereitä tämän asetuksen tavoite. Se on osa turvapaikkapakettia, josta nyt juuri neuvotellaan. Eli meidän pitää suhteellisesti. Eli meidän täytyy järjestää turvapaikkakysymykset, miettiä kotouttamista yhteiskuntiin ja sitten turvapaikkapakettissa jäsenvaltioissa tarvitaan maahanmuuttajia ja EU kannattaa järjestää tätä maahanmuuttoa ja työllisyyttä. Ja että EU ehdottaa yhteisiä puitteita tietyille taloudellisen maahanmuuton muodoille ja edistämme työntekijöiden liikkuvuutta esimerkiksi EUn ja köyhyyttä. Ja kaikilla kansalaisilla pitää olla poliittinen mahdollisuus, koska demokraattisesti meidän täytyy jakaa vaurautta. Tavalla meillä olisi sitten hallinnoitua maahanmuuttoa, joka otettaisiin paremmin vastaan. Mrs. Tästä alustuksesta minäkin haluaisin kantaa korkeni kekoon ja osallistua tähän keskustelun. Mehän kuulimmekin jo, mitä tuossa puhut, että EU-maiden pitää osoittaa solidaarisuutta. Jotkut maat ovat sitä mieltä, että kansallisten viranomaisten valtaa ei saa purkaa. No, joka tapauksessa kaikki maihin tulee ja sitten nämä muuttovirrat vaihtelevat kovin paljon mutta siitä huolimatta meidän täytyy tarkastella tätä asiaa kokonaisuutena. Monella rintamalla on tietysti olemassa EUn ja Turkin välinen rajavalvontasopimus esimerkiksi. Ja, ja tätäkin kohtelemaan samalla tavalla ihmisiä kuin kreikkalaisia, mikäli näillä on siis työ, työ- ja oleskelulupa. Ja mitä tulee sitten tuohon uudelleen sijoittamiseen siihen, että, että että minkäänlaista kielitaidon tai muiden syiden takia sijoitetaan tietyille alueille. No tietysti asiat ovat muuttuneet jo viime vuosinakin vuodesta 2016, jolloin tuo yhteinen ja sitten EU:ssa on paljon sellaisiakin jäsenmaita, jotka eivät ole noudattaneet velvollisuuksia, mitä tulee uudelleen sijoittamisjärjestelmään. Tämä taata kohtuullinen tulevaisuus. Ja sitten täytyy miettiä, että että nämä uudet haasteet tulevat esimerkiksi Afrikan valtioista, jos turva näille henkilöille. Ja sitten jos me saisimme nämä, se on tietysti pakolaisten suuri toive, että perheet voitaisiin yhdistää, siihen pitäisi jollain tavalla ottaa kantaa. Ja no mitä sitten on pitkiäkin aikojaan. Ja sitten myös terveydenhuoltopalvelut tarjotaan tunnustetuille pakolaisille, mutta sitten niissä palveluissakin on saavutettu. Ja sitten myös koulutuspalveluita pystytään tarjoamaan koko ajan enemmän. On olemassa mahdollisuus, että pakolaisille maahanmuuttopolitiikan pitää olla turvallista ja tasapuolista, että maahanmuuttajat sijoitetaan tasapuolisesti eri Euroopan maihin. Valitettavasti tänäkin päivänä joukossamme on jäsenvaltioita, jotka eivät yhdy näihin näkemyksiin, että tasapuolisesta uudelleen sijoittamisesta pitäisi pitää kiinni. Ja on selvää, että tässä nyt kyllä tarvitaan kompromissihalukkuutta kansallisten pyrkimysten suhteen.